Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kollegat, hyvät naiset ja herrat, alu, aloitan nyt ihan välittömästi. 12 minuuttia ollaan jo myöhässä. You are 12 minutes later. I would like to apologize. 12 minuuttia myöhässä ollaan, olen pahoillani. Niin Anteeksi. It, it will be not a toast at, at all. Ei nyt mitään valoja nosteta kyllä. Mutta muutama alku kommentti. Jos te voisitte lopettaa puhelunne ja kaikki muukin yhteydenpito, olisi hieno juttu. Uh, I would like to apologize you for our delay. Olen pahoillani tästä myöhästymisestä, mutta me joudumme tekemään tärkeitä päätöksiä koordinaattoreiden kokouksessa. Eli meillä on nyt uusi aikataulu puhtaan energian pakettia varten. Valitettavasti tässä nyt on pikku viive. Pari-kolme viikkoa äänestyksen osalta, mutta me päätimme hoitaa koko paketti tämän vuoden aikana. Ei marraskuussa, vaan joulukuussa. Ei ollut helppoa päättää, miten siirtyä yhdestä säädöksestä toiseen ja sitten seuraavaan. Ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Ja on vaikea panna niitä järjestykseen. No joka tapauksessa marras-joulukuussa tulee paljon säädösehdotuksia ja äänestyksiä valikunnassamme. Kova urakka. Nyt toimitamme äänestykset tämän päivän osalta. Ensin koeäänestys. Koeäänestys ensin. Ilman sitä ei voida mitään tehdä. Koeäänestys. Äänestys alkaa. Uh, are you ready? Oletteko, oletteko valmiita jäämään pois viideksi viikoksi parlamentista? Very simple question. Helppo kysymys. Yeah. Has anybody, has everybody, has everybody... Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Selvä. Olette valmiita menemään pois parlamentista viideksi viikoksi. Hieno tulos. Euroopan union yleinen talousarvio vuodeksi 2018 kaikki pääluokat. Aloitetaanpa sitten. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tarkistetaanpa. 184 äänestys alkaa. Yksi kansanpuolueellinen liikaa. One EPP. Yksi kansanpuolue nyt on kunnossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyvätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty 94 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 95 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 97 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 151 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 111 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 112 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 173 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä ryhmänä ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä ryhmänä kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 12, 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 179 puolesta vastaan tyhjää hyvälätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa. 203. Yksi kansanpuolueiden liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 205 puolesta vastaan. Ette äänestää vielä kerran kollegat. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, tuli selväksi. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta, anteeksi, niin. Tässä on kaksi pilottihanketta hiileen liittyen. Nämä kuvaukset ovat aika samantyyppisiä. Me tukisimme teidän. Of order. Ei työjärjestyspuheenvuoro. Asiasta on jo keskusteltu, anteeksi. Ei aiheesta nyt enää sen enempää. Ole pahoillani. Kiitoksia kuvasti. Vielä kerran. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavat kohdat 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinä äänestys. Äänestä vain budjettikohdista, ei muusta. Päätöslausumaa ei ole tai muuta päätöstä. Kaikki momentit käytiin läpi. Tulos lähetetään budjettivaliokunnalle. Siinä se. Tässä äänestyksessä. Too much more difficult issue. Nyt hieman hankalampi aihe Haluaisin pyyntää anteeksi. Tästä tulee aivan kamalaa. Pyydän, että tarkistatte tuloksen, koska poliittiset ryhmät ovat jakautuneet. Eli ei riitä, että näen täältä koordinaattorit, jotka äänestävät tietyllä tavalla, koska te olette myös ryhmittäin jakautuneet joten tarkistuksia tulee varmasti paljon. No niin, aloitetaanpas. Työjärjestyspuheenvuoro. Puheenjohtaja, haluaisin nyt varmistaa, että 234 nyt on peruttu. Se on kai selväksi tullut. Fischer. Okay. Yeah, on va, on va, on va l'indiquer. Yeah, yeah. We will, we will take it into account. Okay. Kyllä se otetaan huomioon. Kiitos. No niin, aloitetaanpas. 129 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, kyllä. No, joo, hyvä on, tarkistetaan. Kompromissi yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi nolla puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä myös. Kompromissi nolla. Äänestys päättyy. Liian moni on äänestänyt. Kansanpuolueesta liikaa äänestäjiä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissin ollaan hylätty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä kompromissi 1, kompromissi 2, kompromissi 2a, kompromissi 3, kompromissi 3a. Kolme kompromissia puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1a. Koko ryhmäkö? Tästähän me jo äänestimme. Haluatteko tarkistaa? Ei kukaan halunnut tarkistaa. No, tarkistetaan. Eli nyt nämä viisi kompromissia. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1a puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1A siis hyväksytty. One to Page six. We was accepted. We Se hyväksytti. Siirrymme sivulle kuusi. Kompromissi 140. Tämä on aika monimutkaista puolesta. Siis sivu 6, 140 puolesta vastaan. No, tarkistetaan tämä heti. 140. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 153 puolesta, selvä. 152 tarkistetaan. 152. Äänestys päättyy. Kansanpuolueesta taas liikaa ääniä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kyllä, hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 154. Äänestys päättyy. No niin, otan oman korttini tästä pois. No niin, se oli hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kyllä se varmaan oli hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kompromissi 4 hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 100, ja 173 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 169 puolesta vastaan tarkistetaan 169. 169 äänestys päättyy. Hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan Tyhjä hylätty 178 puolesta vastaan Tyhjä hylätty 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty 180 puolesta vastaan tarkistetaan 180. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kyllä, kyllä. No, tarkistetaan, tarkistetaan. Kompromissi kahdeksan äänestys päättyy. Hylätty. neljä tarkistusta yhdessä, 188, 189, 190 ja 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 hyppäämme. Niin, 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 ja 195 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 200 puolesta vastaan se oli hylätty, mutta tarkistetaan. Katsotaan. Tarkistus 200, äänestys päättyy, se on hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä, kyllä. Kompromissi 10. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selkeästi hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan kompromissi 11. Kompromissi 11. Äänestys päättyy hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tarkistetaan 209 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 207 puu, anteeksi, puheenjohtaja korja, 217 puolesta vastaan tyhjä hyväksy. 223 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Täm, täm, 233, 234 on vedetty pois. Tarkistus 248 puolesta vastaan tarkistetaan 248. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 249 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 254 puolesta vastaan tarkistetaan 254. Äänestys päättyy. Hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258, 259 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tarkistetaan tämä. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte siis tarkistaa? Selvä. Okei. Okay. Eli kompromissi 17. Tarkistetaan kompromissi 17. Palataan tässä taaksepäin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 17a. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sama enemmistö. Kompromissi 18a puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tällä kertaa. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty samalla enemmistöllä. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22a oli siis hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 58 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 59 puolesta ja vastaan tarkistetaan 59. Äänestys päättyy. Hylätty. 60 puolesta ja vastaan tyhjää. Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 ja 63 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 65, 66 yhdessä puolessa vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68, 69, 970 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74, 75 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 ja 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 82. Äänestys päättyy. Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pieni hetki. 91. Hypätään 91. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä tarkistusta yhtenä ryhmän 102-105 puolesta vastaan tyhjään hylätty, 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 125, 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 127 puolesta vastaan tyhjää tarkistus 127 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 128 puolesta vastaa tyhjää. No te ette nyt nostaneet käsiänne. Tarkistetaan. 128 äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppu äänestys nimen huuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39, 18, 6 tyhjää. Onnittelut esittely. Tämä ei ollut mikään helppo työ. You are very patient. You are... Kiitos kollegat. Te olette erittäin kärsivällisiä.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 Uh, let me use the... No niin, voisin nyt käyttää tässä tämän hetken siihen, että voisin kiittää tulkkeja, kaikkia teitä. Toivottavasti kuuntelette minua. No, ehkä minun pitäisi puhua Puolaa. Haluaisin siis kiittää tulkkeja sekä mies- että naispuolisia siitä, että he työskentelivät eilen 15 minuuttia yli aikaa. Pystymme siis jatkamaan keskustelua, koska tulkit vielä jäivät paikan päälle, koska meillä ei välttämättä olisi ollut yhteistä kieltä, joten haluaisin vielä kiittää teitä kaikkia sydämellisesti siitä, että työskentelitte 15 minuuttia kauemmin. Tämä ei tapahdu kovin usein, mutta meillä oli erittäin intensiivinen keskustelu. Tiedän, että samat tiimit työskentelevät täällä tänään. No niin, ja nyt voimme sitten siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan äänestysten jälkeen. ja se on riskeihin varautuminen sähköalalla. Kollegamme Flavio Zanonato on esittelijämme. Tämä on erittäin tärkeä osa vihreä energiapakettia Kuten hyvin tiedätte, me tulemme äänestämään joulukuussa koko sähköpaketista. Joulukuussa siis ei marraskuussa, näin tänä aamuna päätettiin. No sitten tarkistusten jättöpäivä määrä on nyt hieman myöhemmin, koska me äänestämme myöhemmin, eli 13. päivä joulukuuta. Ei siis joulukuun alussa, vaan 13. päivä joulukuuta. Ja komissio pyrkii varmistamaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on tarvittavat välineet sähkökriisien hoitamiseen. Eli tämä on riskeihin varautumissuunnitelma. Kollegat Naatto, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt riskeihin valmistautuneen sähköalalla on lähes yksinomaisesti kansallisessa toimivallassa. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä 194 artiklassa on todettu perussopimuksessa energiapolitiikasta. Meillä ei ole välineitä, että voidaan taata toimitus sähköalalla ennaltaehkäisyn, valmistautumisen, hallinnan, arvioinnin pohjalta sen tyyppisiä tilanteita. Toiminta on ennen kaikkea käytettävien arvioinnin varassa niin että tässä on oikeastaan vapaat kädet määritellä toimet ja sopivat keinot hallita tilannetta ja selvitä myös kriiseistä. Mutta pikkuhiljaa integroituvilla energiamarkkinoilla nämä toimet eivät välttämättä ole riittäviä. Yksi hyvä esimerkki on energiakriisi viime tammikuusta Etelä- ja Kaakkois-Euroopassa – Tällainen tyhjä aukko on johtanut siihen, että komissio on esittänyt asetusta, joka valmistaisi maita kriisien hallintaan ja yhteistyöhön. Yleisesti ottaen pidän tätä myönteisenä ehdotuksena. Varsinkin ajatellaan niitä tarvittavia toimia, silloin, kun on kyse taloudellisesta vahingosta ja haitasta ja, ja mitä ongelmia saattaa olla silloin, kun apua tarjotaan sähkökriisin yhteydessä. Se saattaa johtaa nimittäin eri alueilla jäsenvaltioissa myös suuriin ongelmiin. Siksi omassa ehdotuksessani olen jakanut tämän kolme kohtaa, Ensinnäkin yhteisvastuu ja yhteistyö, jotta voidaan taata selviytyminen kriiseistä pitää antaa apua toinen toisilleen, antaa riittäviä tietoja niin, että meillä olisi alueellisia riskisuunnitelmia. On erittäin tärkeää kuitenkin, jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä alueellisesta menetelmästä. Näissä yhteyksissä on hyvä muistaa, että jäsenvaltioilla on edelleen mahdollisuus tehdä oma arvio omin voimin. Myös lyhyellä aikavälillä niin, että voidaan paremmin huomioida ne tarpeet ja erityispiirteet kussakin maassa. Kuitenkin menetelmät ja kriteerit ovat yhteisiä, jotta voidaan vahvistaa yhteistyön periaatetta, eh, varsinkin teknisellä tasolla ja niinkään poliittisesti. Minä uskon, kun ajatellaan mitä kokemuksia meillä on alueellisten turvallisuuskoordinaattoreiden työstä, eli aserista, No niin varmasti tässä mennään oikeaan suuntaan. Sitten mitä tulee yhteistyön poliittiseen puoleen, eli yhteisvastuuseen, mietinnöstä otetaan esille vastavuoroinen apu, jota komissiokin esittänyt, ja niin, että poikkeuksien soveltamisalaa kavennettaisiin pelkästään koskemaan 19 kohtaa, eli teknisiä asioita, silloin kun sähköjärjestelmät ovat kehittyneet riittävän pitkälle, ja on yhteyksiä riittävästi alueiden kesken. Siksi alueiden kehittyminen lyhyellä aikavälillä täytyy huomioida. Tämä koskee varsinkin niitä maita, joissa on ollut ongelmia. Siksi pidän erittäin tärkeänä, että meillä on korvausjärjestelmiä jäsenvaltioiden kesken silloin, kun on vaihdettu sähköä myös jo ennen kriisiä tämä täytyy järjestellä, tai milloin se on mahdollista vähintään jälkikäteen. Kun meillä ei ole korvausmekanismia käytössä, käy yhä vaikeammaksi taata se, että voidaan toteuttaa vastavuoroisen avun periaatetta. Sitten kohta kaksi, markkinasäännöt ja luottamuksellisuus. kriisi ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että vaikuttaa markkinoiden toimintaan luoden vääristyksiä. Me, se saattaa jopa kriisitilannetta pahentaa entisestä, jos meillä on riittävästi tietoja käytettävissä. Suunnitelmien julkiset tiedot täytyy myös laajalti levittää ja huomioida myös arkaluontoisten tietojen asema. Suunnitelmissa olevia tietoja voidaan myös käyttää jopa kolmasen puolien hyökkäyksiin ja toisenlaisten kriisien altistamiseen. 16 tarkistus liittyy tähän. Ja sitten viimeinen kohta hallintotapaa. 12 artiklassa on puhuttu siitä mahdollisuutta, että on erimielisyyttä toimivaltaisten viranomaisten kesken. Siinä mahdollisuudessa, mitä komissio on esittänyt, että ASER voisi yhdessä sähköenson kanssa ehdottaa menettelyä. Se ei ole riittävän selvä määräys, varsinkin jos ajatellaan päätöksentekoelimien toimivaltuuksia. Siksi 17 tarkistuksessa on esitetty, että käytetään yhteistyömekanismia ja sitä paitsi toimitusvarmuus asetusta on myös hyödynnettävä. Meidän täytyy jäsenellä järkevästi sopimuksen laatiminen. Alueellisten toimien päätöksenteko jää kuitenkin toimivaltaisten viranomaisten käsiin itse jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että hallintotapu tarkoittaa myös sitä, että mukana ovat myös siirtoverkon ja jakeluverkon haltijat, kun määritellään ja valmistellaan hallintoa tai seurantaa ja arvioidaan jälkikäteen kriisejä. Toisaalta markkinatoimijat ovat myös vastuussa turvallisuudesta ja varmuudesta järjestelmän toiminnassa. Sitten vielä lopuksi esitän myös, että olisi jotenkin toimintakykyisempi, kun tätä toteutetaan eri vaiheissa. Jälkikäteistä arviointia voidaan hyödyntää paremmin, niin sillä voisi olla myös analyysi mukana siinä, miten jäsenyydestä voidaan kehittää, jotta selvittäisiin paremmin kriisin vaikutuksista. Jos tämä asetusehdotus onnistuu, niin saisimme riskien hallintajärjestelmän, joka huomioisi myös ennalta arvioinnin, mutta myös jälkiarvioinnin. Mutta kuitenkin tämä edellyttää, että kriisiin puututaan riittävin tiedoin niin, että voidaan tehdä jotain korjettista ja hyödyllistä. Tämä koskee lyhyttä ja pitkää aikaväliä, kun sähköverkkoa kehitetään jatkossakin, että voidaan ennalta ehkäistä kriisejä. Olen erittäin iloinen, jos voin kuulla kollegojakin. Komission teksti sinällään on hyvä, mutta joltakin osin sitä voidaan vielä parannella. Ja kuten totesin, minä tähtään nimenomaan yhteistyön ja yhteisvastuun vahvistamiseen markkinoilla niin, että voidaan selviytyä myös ulkopuolisista iskuista ja hallintotapa täytyy määritellä tarkemmin. Ja ihan lopuksi vielä kiittäisin kaikkia. Kiitos. Tämä nyt kesti kahdeksan minuuttia. Niin. No niin, lopussa pyydän teiltä sitten 30 sekunnin yhteenvedon. Kiitoksia mielenkiintoisista huomioista. Kollega Niedermayer, varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä mietintö, ei siksi, että se on osa tätä pakettia, vaan tämä on loogista seurausta muutoksista, joita tapahtuu sähkösektorilla. On teknologisia muutoksia, edistyksiä, myöskin rakenne, rakennemuutoksia markkinoilla. Samaan aikaan sähkön osuus kokonaisuudessaan energiankulutuksesta on kasvamassa, mutta sekä epävarmuudet, jotka liittyvät kulutukseen ja tuotantoon lisääntyvänä. Kansalliset järjestelmämme ovat yhä enemmän tai vähemmän yhteydessä toisiinsa, jotta me taataan energian toinen voi pelkästään keskittyä alueellisiin eh, tuntoihin. Kriisit ja ongelmat voivat olla kotikutoisia, mutta ne voivat olla myöskin tuotuja, mutta voi olla myöskin muita ongelmia, joita voidaan tuotu omaan verkostoon, joka on tärkeää, että on ehdotus, ja se tulee juuri oikeana hetkenä keskustelujen jälkeen. Minusta näyttäisi siltä, että ehdotus on ymmärretty hyvin, sitä pidetään arvossa. Useimmat, jotka ovat mukana asiassa, pitävät sitä arvossa ja käymme keskustelua siitä. On tärkeää, että voimme ottaa oikean parlamentin kannan, mutta kuuntelin mielelläni tietysti muitakin varoistelijoita, mutta muutenkin jo haluaisin onnitella esittelijää hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Olen hyvin paljon se mieltä hänen kanssaan alueista, joilla voidaan päästä saadaan parannuksen, mutta on tärkeää, että kaikki tärkeimmät markkinatoimijat ovat mukana prosessissa. Virkojen äh, hallitsijat, että energian tuottajat. On tärkeää myöskin, että on tällainen markkinalähtöön lähestymistapa. Markkinatoimia ja pidä käynnist- ei voida käynnistää ennen kuin kaikki muut vaihtoehdot on katsottu lävitse. Ja täytyy saada mahdollisimman vähän vääristymiä kilpailukykyyn ja markkinoiden tehokkaaseen toimintaan. Mutta se on sivuseikka sinänsä, koska pääosama tästä pakkauksesta on, että lainsäädännössä keskityttäisiin siihen, että poistetaan esteitä ja markkinoiden vääristymiä, jotta saadaan tuotannosta toimituksesta luotettavampaa ja halvempaa. Meidän pitäisi myös varmistaa, että luottamuksellisuus säilyy silloin, kun kysymys arkaluontoisista tiedoista, ennen kaikkea kun on kysymys tällaisesta pahantahtoista hyökkäyksistä, mutta tämä on asioita, tulee meillä katsomaan täsmällisemmin. Meidän pitää varmistaa, että saavutamme tavoitteen, joka on yhteistyö, joka koskee valmistautumista riskeihin, että se pitäisi mennä pitemmälle kuin keskittyä pelkästään ähm, unionin rajojen sisältä tapahtuviin asioihin, pitää ottaa huomioon energiayhteisön maat. Eli kysymys on siis riskien hallinnasta. Meidän pitää saada siitä parempaa. Ja tätä myötä haluamme myöskin edistää alueellista yhteistyötä ja minusta se on oikea tapa toimia. Tämä ei ole pelkästään tärkeä käsite, ajatellen riskiihin valmistautumista yleisesti katsottuna. Parempi alueellinen yhteistyö helpottaa resurssien parempaa käyttöä ja se merkitsee sitä, että voidaan vähentää sähkökatkojen riskejä, mutta voidaan myöskin vähentää kustannuksia, eli alhaisempia laskuja sekä yrityksille että kuluttajille Euroopassa. Minusta tämä mietintö on pieni osa, mutta tärkeä osa näitä ponnisteluja. Kiitoksia. Rova Kallas Alden puolesta. Uh, yeah, actually I'm speaking on, on behalf... Niin oikeastaan puhun tässä Angelikan puolesta, joka on varjoesittelijä hän pyytää anteeksi, että hän ei pääse paikalle. Hänen mielestään luonnos on hyvä, kun puhutaan riskeihin varautumissuunnitelmassa sähköalalla. Tarvitaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tämä on todellakin tärkeää, jotta pystytään vastaamaan kriisitilanteisiin. Tämä on myös tärkeä askel, kun rakennetaan kestäviä sähkömarkkinoita. Esittelijä on tehnyt ehdotuksen, jonka avulla voidaan vahvistaa komission esityksestä ennen kaikkea, kun puhutaan luottamuksellisuudesta hyökkäystilanteissa ja tässä puhutaan myös eri toimijoiden roolissa energiajärjestelmässä. Varjoesittelijä pitää hyvänä myös, että esitetään myös lisäharmonisointia niin, että voidaan taata se, että kaikki arvioinnit tehdään saman metodologian pohjalta, jotta voidaan vahvistaa ehdotusta entisestään. Varjoesittelijä ehdot tota, vastuuden selventämistä ja se, mikä kansallisten tahojen rooli on. Tässä pitäisi myös suojella infrastruktuuria ja tärkeitä tietoja. On tärkeää, että voidaan taata ähm, verrattavuus ehdotuksen ja riskikoodien välillä. Varjoesittelijä odottaa yhteistyötä esittelijän kanssa ja muiden varjoesittelijän kanssa. Kiitos. Uh, uh, thank you. Uh, Mr. Kiitos, edustaja Turmes. Perhaps was not able to attend this morning, so I will summarize it. Pidän hiukan yhteen sitä, mistä tässä on, mikä on tilanne. Ensin meidän pitää ymmärtää, että tänä talvena Ranska oli hyvin lähellä valtaisaa sähkökatkosta. Miksi? Siksi, että tässä olivat mukana e, e, lisääntynyt sähkölämmitys, että epäluotettava ydin voimaloiden toimintaa, eli ei ollut mitään suunnitelmaa tällaisen kriisin ennakoimiseen. Vasta viime hetkellä eh, TSO pääsevät yksimielisyyteen, eh, siirtoverkon haltijat, ja tämä tilanne on vielä pahempi Romanian, eh, Bulgarian ja Kreikan osalta. Heillä oli pieni kriisitilanne, eivätkä pystyneet sopimaan yhtään mistään, niin sitten vaan sulkivat rajat. Ja sitten kun tulee tällainen puhtaasti rationaalinen lähestymistapa asiaan, he joutuvat sulkemaan pois kansallisia kuluttajia, koska ei ollut koordinointia. Vuonna 2006 meillä oli Euroopassa valtaisa sähkökatkos, joka aiheutui siitä, että ei ollut koordinaatiota eh, Sesanin osalta, eli jossakin vaiheessa oli miljoonia asiakkaat ovat Saksan ulkopuolella, jotka eivät vaille sähköä eikä mitään korvauksia, koska meillä ei ole mitään ennakoivaa eikä mitään korvaustodellisuutta, joten on hyvin tärkeää, että pääsemme eteenpäin. Näissä haluan kiittää edustajat Sanonatoa lähestymistavasta, ennen kaikkea siinä, että vahvistetaan alueellista yhteistyötä. Mikä tässä on hiukan outoa on se, että markkinoiden suunnittelussa esittelijä oikeastaan heikentää alueellista koordinaatiota poistamalla joitakin ulottuvuuksia, jotka liittyvät tällaiseen ennakkoivaan riskin valmistautumiseen. Meidän olisi syytä keskustella asiasta. Olen hiukan yllättynyt, koska te olette heikentämässä alueellista yhteistyötä, vaikka me tarvitsemme voimakkaampaa alueellista yhteistyötä. Thank you very much. Kiitos, edustaja Krasnodemski. In behalf of Mr. Niin, herra Foxin tekstin lukisin, hän on varjosittelemä, mutta ei ole paikalla. Hän toteaa, että ryhmäni on kiitollinen erotuksesta ja mietintöluonnoksesta, joka lisää vastustuskykyä sähköalalla. Verkkorikollisuuden kasvu ja ilmastonmuutokset, geopoliittiset jännitteet lisäävät mahdollisuuksia sähkökatkoksiin ja riskeihin. Yhä enemmän ryhmäni uskoo, että se, että meillä on yhteisiä menetelmiä EU-tasolla, jotta voidaan yksilöidä anteeksi, mahdolliset kriisit, niin että on alueellisia kansallisia riskienhallintasuunnitelmia luoda puitteet seurannalle ja valvonnalle. Pelkään kuitenkin, että aikataulu, kahden kuukauden kuuleminen menetelmissä, kuusi kuukautta, riskien arviointia ja kaksi kuukautta kansallisen kriisin yksilöimiseksi ovat liian tiukkoja. Aion tehdä tarkistuksia viisi artik- kahdeksan artiklaan, jotta voidaan vielä tehdä tiukempi sanamuotoilu joka liittyy jakelu- ja siirtoverkon haltijoihin, koska on olennaista, että ne tekevät yhteistyötä, jotta toimitusvarmuus säilyy sähköalalla. Olen samaa mieltä sen määräyksen kanssa, että meillä on markkinavetoisia mekanismeja. Muunlaiset mekanismit ovat vain viime käden keinoja, ne täytyy perustella kunnolla. Sitten korvausmekanismista täytyy olla tarkat määritelmät, ettei se ole sattumavaraista. Me olemme kiitollisia myös siitä, että pidetäänkin luottamuksellisuutta arkaluontoisissa tiedoissa. 16 artiklassa on tarvetta tehdä vaikutusten arviointi kriisien jälkimainingeissa. Myös tuottajien kohdalla odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijävarjojen kanssa. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Siluanka. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä suunta, joka tässä mietinnössä on, se voisi pyrkiä rajoittamaan sääntöjä, joka liittyy markkinoihin ja pyrkii katsomaan, että nämä säännöt ovat sellaisia, joita kautta voitaisiin tehdä jopa syventää kriisejä ja siis se, mikä puuttuu niiden hallintoa. Kun me puhumme turvallisuudesta, meidän täytyy luopua tästä mantrasta markkinat, markkinat ja asettaa etusijalle se, että luodaan sääntöjä, jotka perustuvat keskinäiseen yhteistyöhön ja solidarisuuteen jäsenvaltioiden kesken. Kuitenkin meidän täytyy ottaa myös huomioon varovaisesti se rooli, jonka annamme tässä eh, sähkön siirtoverkon hallitsijoiden eurooppalaiselle yhteistyölle, joka, ja kysymys on siis tällaisesta elimestä, joka parhaiten sopivia tekemään tällaisia hätätilasuunnitelmia. Se pitäisi tehdä sellaisten tahojen kesken, jotka edustavat yhteisiä eurooppalaisia intressejä ja sähkö järjestelmä on luonteeltaan sellainen, että se on oligopolistinen ja sen täytyy ottaa huomioon myöskin se, että ei tapahdu liikaa tiedon keskittymistä. Tätä täytyy katsoa, että avoimuuden täytyy olla se, mikä on äärimmäistä tässä tilanteessa. Kiitos. Kojček, varapuheenjohtajamme. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl několik takových drobných poznámek. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla olisi vain muutama lyhyt huomio. Kuulin, mitä kollegat sanoivat tässä. Tässä on oikeastaan kaksi ongelmaa. Se, että tulee sähkökatkoksia ja se, että tuotetaan liikaa energiaa, mutta verkko ei ole riittävä riittävä. Ja tämän toisen riskin yhteydessä on niin, että mitä uusiutuviin energiamuotoihin tulee, sitä on vaikeampi säännellä. Eli tässä täytyy ehkä myös katkaista yhteys verkkoon, jos se on tarpeellista. On tärkeää, että meillä, jotta on sähköverkkoja, jotka ovat toimivia. Meillä on muuntajia Tsekin rajalla ja myös Puolan rajalla ja myös Tsekin ja Saksan välisellä rajalla. Ja tässä on sopimattomuuksia. Tämä on suurin este, koska voi olla, että verkko kaatuu, liian vähän energiaa, mutta voi tapahtua myös päinvastoin ja niin silloin täytyy todellakin pystyä toimimaan ja tätä täytyy säännellä. No, miten tällaisia ongelmia voidaan välttää? Meidän täytyy tehdä enemmän yhteistyötä. Tarvitsemme enemmän solidarisuutta. Me olemme tämän kokeneet myös Unkarissa. On joitakin valtioita, jotka toimivat hyvin yhteisellä pohjalla. He pyrkivät ratkaisemaan ongelmat yhdessä. Me kuulimme ongelmista Ranskassa viime talvena ja myös Italiassa on ollut ongelmia. Sinne viedään hyvin paljon sähköä mutta yhteistyön kautta Ranskan ja Italian välillä ongelmat on pystytty ratkaisemaan. Ja tärkeää, että vältämme sähkökatkoksia. Tätä ei, ei hoideta markkinoiden kautta, vaan yhteistyön kautta. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavaksi edustaja Karins, joka myös esittelee seuraavassa kahdessa kohdassa. Kiitoksia kovasti ja esittelijälle myös kiitokset. Aika kiintoisa mietintö, kuten tarkistuksetkin. Yksi kommentti, kun hän totesi, täytyy vähän keskustella. Hän mainitsi Ranskan viime talven tapahtumat. Claude totesi, että se osoitti, että on täysi kaos, ongelmia onko lasi sitten puoliksi tyhjä vai täynnä. No kuluttajan kannalta ei mitään tapahtunut siitä syystä, että siirtoverkon haltijat hoitivat homman. Se osoittaa, että itse asiassa, no okei, olen komission kanssa ihan samaa mieltä, että paremmin pitäisi kyllä suunnitella valmistautua kriiseihin, mutta itse asiassa järjestelmä pysyi pystyssä, vaikka oli suuria häiriöitä toki Eli se oli kriisi tietenkin, jossa jokin voi mennä pieleen ja menekin. sitten mielestäni aivan oikein tähdentää myös aserin roolia niin, että se kuulee myös Entsueetä ja kun ajatellaan palomies tikkaita ylös ja kädet täynnä, miten tämän kaiken koordinoi siirtoverkon haltijat pitävät yllä järjestelmää. Kyllä, parantaa koordinaatiota, mutta siirtoverkon haltijat ovat myös mukana tiiviisti, kun he ovat niitä palomiehiä. He eivät pelkästään sammuta, vaan myös muutenkin hoitavat tilanteen. ei murreta järjestelmää, vaan paranneta. Ja sitten mielestäni menee hyvään suuntaan. Uh, thank you very much. Kiitos komission puolesta. Edustaja Borgard, DG Energiasta. Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin sallikaa minun korostaa sitä, mitä herra Turmes täällä totesi. Olen osin hiukan eri mieltä teidän kanssanne, Karin. Tämä oli todella hyvin lähellä. Meillä on kaksi hyvää esimerkkiä Ranska oli turvassa, koska oli ennakkoluotussuunnitelma siitä, miten on keskinäistä apua. Ja Kaakossa tilanne oli aivan erinäköinen. Siellä Romanian ja Bulgarian välillä pääasiassa, jos me tarvitsemme todisteita siitä, että tällainen riskivalmisteluasetus on tarpeen, niin silloin tammikuuhan toi meille nuo todisteet. Me komissiona tietysti pidämme hyvänä tätä mietintöä, joka on esitetty, ja myöskin tarkistuksia, koska tarkistukset pitkälti johtavat eh, lisäselkeyteen ja monessa mielessä myös vahvistavat esitystä. Haluaisin korostaa tässä sitä, että luottamus, joka koskee arkaluontoisia tietoja, sitä pitää vahvistaa. Olemme täysin yhtä mieltä tarkistuksesta, jonka mukaan on kysymys tästä luottamuksellisuudesta ja se, ja se, että liittyvät näihin vihamielisiin hyökkäyksiin, tämä täytyy säilyttää kaikissa olosuhteissa. Olemme täysin tämän tarkistuksen takana. Sama koskee myös komission parannettua roolia koordinoinnissa, mitä tulee alueellisiin sopimuksiin ja myöskin mitä tulee yhteistyömekanismeihin. Olemme hyvin valmiita ottamaan tällaisen roolin ei mitään ongelmaa myös äh, esityksessänne ja tarkistuksessanne, joka koskee määräaikoja. Voimme hyväksyä kaikki, koska ne eivät johda lopullisten määräaikojen pidentämiseen. Ja meillä on vain yksi sana sanottavana varoituksena, joka liittyy tähän keskinäiseen apuun. Siinä te ehdotatte toisenlaista sanamuotoa, te puhutte siitä, että keskinäinen apu on asia, johon pitäisi liittyä myöskin korvausjärjestelmä, josta, joka määritellään etukäteen. Tässä muotoilussa näemme sen vaaran, että mitä tapahtuu, jos tämä järjestelmä ei olekaan etukäteen määritelty. Merkitseekö sitä, että keskinäistä apua ei sitten olekaan? Ei näin voi olla. Tästä syystä minä haluaisin pyytää teitä pohtimaan asiaa uudestaan meidän muotoilussamme – puhutaan keskenäisestä avusta ja korvauksista, tämä asia on yleisempi, mutta jos haluatte selkeyttää asiaa, niin varmakaan, että haluat tilannetta, jossa ei tule keskenäistä apua, jos korvausjärjestelmästä ei ole sovittu tai jos sitä ei ole olemassa ennakolta. Minusta tämä on asia, joka voidaan selkeyttää paremminkin. Ja lopuksi vielä alueellista yhteistyöstä. Minun ei varmaankaan tarvitse korostaa sitä, miten tärkeää tämä on, ei pelkästään ajateltaessa valmistautumista kriskeihin, vaan ajattelin myöskin markkinoiden suunnittelua, josta puhumme hiukan myöhemmin. Nämä kaksi toimintaa, jotka on suunniteltu tässä markkinasuunnittelussa ja tässä riskivalmisteluesityksessä toisaalta tämä liittyy siihen, miten eh, identifioidaan tällaiset kriisi skenaariot ja vuotuiset äh, kriisien simuloinnit. Uskon, että jos nämä toiminnat viedään pois markkinoiden suunnittelusta, niin hyvä on, mutta tässä riskivalmistautumisessa meillä ehdottomasti tarvitaan näitä, koska vuotuiset simulaatiot ja myöskin se, että identifioidaan tällaiset riskin mahdolliset kulut, ovat asioita, joihin pitää valmistautua. Voidaan valmistautua kaikkein pahimpiin kriiseihin. Kiitos. Thank you very, very much. Paljon kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoista kuulla komission kanta. Ja sitten esittelijä vielä lopuksi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin näitä puheenvuoroja. Kaikki ovat kovin järkeviä ja niitä voin tukea. Varmasti voimme suuressa yhteisymmärryksessä tehdä työtä niin, että saadaan myönteinen tulos myös, mitä viimeksi kuultiin. Mielestäni nekin olivat järkeviä energiapääosaston puolesta. Tuskikaan tässä sen ideologisempi kannanottoja tarvitaan ja varmasti näin ollen löytyy hyvinkin suuren kannatuksen saava lopputulos. Thank you very much. 37 seconds. 37 sekuntia. Wow. Fantastic. Aivan loistavaa. Kaikki ovat tyytyväisiä ennen lomia. Toivottavasti lomien jälkeen jatkuu sama kuri. Tarkistusten jättöpäivä. Hyviä uutisia kaikille. 13. päivä joulukuuta. Ei niin kuin ennen sanoimme joulukuun alussa, vaan puolessa välissä. Paljon parempi. No niin, paljon kiitoksia. äänestys valiokunnassa sitten joulukuussa. Sitten siirrymme tärkeään aiheeseen, kaksi aiheita. Sähkön sisämarkkinat ja sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt. Tässä on komission ehdotus, miten tuotetaan, siirretään, myydet, myydään, ostetaan, käytetään sähköä, jonka pitäisi olla vihreämpää, markkinapohjaista ja tietenkin tehokkaampaa. Ja käyttäjänkin täytyisi olla tässä tärkeässä asemassa esittelijänä molemmissa on edustaja Karins ja varjoesittelijätkin ovat samoja molemmissa mietinnöissä. Tässä on paljon tärkeitä kysymyksiä. Ja oli paljon päällekkäyksiä, joten on tärkeää käsitellä näitä yhdeksän. Tarkastuksia on jätetty 187 129 asetukseen ja 58 direktiiviin. Kollega Karins, teillä on puheenvuoro. Um. Kiitos paljon. Mielestäni komission ehdotus on hyvä. Haluaisin kuitenkin vielä vahvistaa sitä joissakin kohdin. Me voimme tämän avulla sitten alentaa sähkön hintoja kotitalouksille ja teollisuudelle, kun ajattelemme teollisuutta, joka ostaa sähköä tuotantoaan varten, niin mitä alhaisemmat tuotantokustannukset ovat, niin sitä kilpailukykyisempiä yritykset ovat joten komissiolla on hyvin markkinapohjainen lähestymistapa. Olen vain vahvistanut sitä joissakin kohdin. Eli ei mitään hintakattoja. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä kysymys, jos markkinoiden tulee toimia oikealla tavalla. Kapasiteettimekanismit, olen painottanut sitä, että sen täytyy todellakin olla viimeinen keino tämän arvion pitäisi olla alueellista ja tässä on käynyt ilmi, että markkinavoimat eivät pysty ratkaisemaan esimerkiksi toimitusvarmuuskysymyksiä. Tässä voidaan puhua tästä sandbite tuotannosta jos se on tarpeellista. Minä ehdotan, että tässä pitäisi tasapainottaa vastuita Tämä koskee myös koskee myös oston yhtiön liittymiä. Jos nyt o A myy sähköä Blle ja sitten tätä sähköä ei ole, kun sitä tarvitaan, niin sitten nämä strategiset varastot otetaan käyttöön. Kuluttaja tietysti ei tiedä, että on ongelmia, mutta myyjä, kuka se nyt sitten onkaan, joka sitten ikään kuin on vastuussa tästä, niin hän maksaa riippumatta, mitä se sillä hetkellä maksaa. Tämä on todellakin tarpeellista. Tämä on tällainen porkkana tai keppi lähestymistapa. Eli tämä sitten vähentää kapasiteettimekanismin tarvetta tulevaisuudessa. Jos rangaistaan siitä, että myy jotain, mitä ei ole, niin sitten tätä virhettä ei tee enää uudestaan. Eli tämä on otettu myös huomioon tarkistuksessa. No sitten tarjousalueet. Olen mielestäni tehnyt selkeämmäksi tämän prosessin pitäisi olla siis yhteinen päätös, jäsenvaltioiden yhteinen päätös, alueellisten markkinoiden yhteinen päätös. Jos ei tällaista päätöstä voida tehdä, niin sitten komissio puuttuu peliin ja komissio sitten voi luoda useamman kuin yhden tarjousalueen, jos joitakin ongelmia on. Tässä annetaan sitten komissiolle mahdollisuus tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa löytääkseen ratkaisun. Eli tässä sitten tehdä, luotaisin uusia sähköverkkoja. En ole täysin samaa mieltä näistä toimintakeskuksista, alueellisista toimintakeskuksista. Olen täällä Brysselissä tutkinut tätä tilannetta. Vierailin eri siirtoverkon haltijoiden luoina. Ja olen samaa mieltä, että tarvitsemme todellakin enemmän yhteistyötä, kun puhutaan riskeihin valmistautumisesta ja niin edelleen, mutta on erittäin tärkeää, että meidän tässä sekoita eri asioita kun puhutaan verkon toimivuudesta, niin se on siirtoverkon haltijan harteilla, mutta tämä ei mielestäni ole ristiriidassa sen suhteen, että olisi enemmän ja parempaa yhteistyötä. Olen ehdottanut, että meillä ei ole tällaisia alueellisia keskuksia, vaan ikään kuin tällaisia koordinointikeskuksia. Jos Euroopasta tulee federalistinen, silloin myös siirtoverkon haltijoita federalisoidaan ja silloin meillä on ikään kuin Euroopan laajuinen siirtoverkon haltija, jossa päätökset tehdään. No jos näin ei nyt tapahdu, niin sitten meillä on riippumattomia jäsenvaltioita, joilla on vastaavia siirtoverkon haltijoita, jotka sitten tekevät yhteistyötä erittäin koordinoidusti. ja siirtoverkon haltijat ovat havainneet, että tämä on tarpeellista ja tämä näin tehdäänkin päivittäin. Kaikki Euroopan siirtoverkon haltijat ikään kuin ennakoivat kriisejä. He ovat tottuneet siihen. Tämä nyt välttämättä ole hyvä asia, mutta tämä on vain yksi fysiikan laki, koska sääkö virtaa No ei nyt välttämättä sinne, minne itse haluaa, mutta kuitenkin. Eli minä ehdottaisin muutosta, joka ei siis vastusta alueellista yhteistyötä tai koordinaatiota. Mielestäni tämä vahvistaa tämän päivän järjestelmää, jossa vastuu säilyy siirtoverkon haltijoilla. Eli he ovat vastuussa siitä, että sähkö virtaa No itse direktiivin sitten muutama sananen. Tässä varastointi on myös tärkeässä asemassa. Ja siirtoverkon haltijoiden ja jakeluverkon haltijoiden ei pitäisi olla tässä mukana, jos on muita vaihtoehtoja. No mitä sitten laskuihin tulee? Olen tehnyt selventäviä tarkistuksia. Tarvitaan todellakin tietoja. Kuluttajan täytyy tietää, missä mennään, mutta jos nyt sitten tulee liikaa tietoa kuluttajille tai yrityksille, jos laskuttavat kymmeniä sivuja, niin ei siinä ole kovinkaan järkeä. Pitää ymmärtää, mikä on sähkö, mikä on vero ja niin edelleen. Ja sitten kaikkeen muuhun pitää sitten päästä käsiksi tietoa kyllä, mutta ei liikaa. Päätän puheenvuoroni tähän ja odotan tässä kommentteja ja odotan yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos näistä huomioista ja kiitokset myös tarkistuksista. sd ryhmän puolesta edustaja Werner. Ja danke, Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Karinssille hyvästä mietinnöstä. Olen yhtä mieltä lähestymistavasta monissa asioissa, muun muassa kapasiteettimekanismien osalta ja myöskin tarjousalueiden osalta. Voitte luottaa siihen, että annan teille täyden tuen, mutta on tietysti erinäisiä asioita, joista en ole yhtä mieltä. Ensinnäkin haluaisitte poistaa tämän syöttöjärjestöohjelman kokonaan pois ja antaa tällaisen täyden, täyden vastuun takeista tällaisille pienille laitoksille, että tähän suuntaan tulee kutsuvia asioita. Minä tulen kevään omia esityksiä. Me tulen näihin kapasiteettimekanismeihin, olen pidän tätä erittäin hyvänä, että tämä on ero markkinoilla toimivien kapasiteettimekanismien ja strategisten reservien välillä. Ja minusta on hyvää ja välttämätöntä, että esitteli ensinnäkin selkeästi tarkistuksessa 57 eh, osoittaa, että muut kustannustehokkaat toimenpiteet ovat tarpeen ennen kuin voidaan puhua kapasiteetti raportointimekanismista. Mitä tulee SED-ryhmään, myöskin tällainen oikeudenmukainen siirtymä on tärkeä. Yhteydessä kapasiteettimekanismeihin sähkömarkkinat täytyy, niistä täytyy tapahtua hiilen käyttö, loppuminen, mutta mitä tapahtua yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa alueilla, joista on kysymys rakennemuutosalueilla, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia hiilen tuotannosta, on asia, jonka pitää tapahtua pitkällä tähtäyksellä ja tuo prosessi pystyy myöskin se toteuttaneet ja sanottu asianmukainen seuranta. Mitä tulee rokkeihin, siis näihin alueellisiin yhteistyökeskuksiin, mitä nuo keskukset ovat sellaisia, jotka puuttuvat operatiiviseen toimintaan suoraan. Tässä minä haluaisin tehdä selväksi sen, että tällainen alueellinen, alueelliset turvallisuuskoordinaattorit pitäisi, tulevat näissä tulee tällaisia paikalle alueellisia koordinaatiokeskuksia paremman, korkeamman aseman. Tässä ei ole mitään rinnakkaisia rakenteita, vaan tässä vain toiminta perustuu sellaiselle, mitä jo on olemassa. On kuitenkin tärkeää, että tapahtuu varsinaisen lainsäädäntömenettelyn puitteissa eikä mitenkään verkkojärjestelmiä käyttäen. Minun kantani ja esittelijän kanta ovat sinä, että minä pidän tärkeänä sitä, että nämä alueelliset keskukset saavat myöskin tärkeän kompetenssin. Mitä tulee näihin tarjousalueisiin, tässä olen yhtä mieltä herra Karinsin kanssa siitä, että minusta suuremmat alueet ovat järkeviä ja tällaiset tarjousalueen jakaminen, niissä siirtyminen pienempään ei vaikuta toivotulla tavalla. Tämä on nähtävissä esimerkiksi Ruotsin tapauksessa auch die kleineren DSOs müssen hier... Mitä tulee näihin äh, jakeluverkon haltio, haltioihin, niin pitäisin tärkeänä sitä, että äh, annetaan arvoa menetystä rastissa. Eli kysymys on tällaista teoreettisesta arvosta, eli arviosta, joka liittyy korkeimpaan sähkön hintaan, joka asiakkaat ovat valmiita maksamaan äh, ennen kuin siirtyvät pois verkosta. Ja 27 me saisimme tällaisia arvoja mahdollisesti, jotka liittyvät tähän arvoille. Ja minusta tällainen lähestymistapa johtaa markkinoille vääristymään, joten olen aivan varma tästä käsitteestä. Sitten vielä tarttuisin kahteen kysymykseen ryhmäni kannalta tärkeään asiaan, niin minun tärkeää nimittäin tämä syöttöetuasema uusiutuville ja myöskin tämä tasevastuu, joka on pienillä alueilla. Te olette ottaneet lähestymistavan, joka on hyvin pitkälle markkinoihin keskittyvän. Pidän sitä suuressa määrin tuettavana, mutta lähdette liikkeelle sitä markkinat, toimijat ja markkinat ovat oikeudenmukaista. Lähdette myöskin siitä liikkeelle, että kaikki toimijat saavat reilun mahdollisuuden päästä eri energialähteisiin. Minusta tätä ei vielä ole saavutettu, joten minun ryhmälleni on edelleenkin tärkeää siitä, tuetaan uusiutuvia energialähteitä, koska, koska hiili- ja ydinenergia ovat myös sellaisia, jotka edelleen saavat tukea. Ja vielä tarttuisin sitten olennaisiin kysymyksiin direktiivissä. Siinä minusta lähtökohta ja perusta on hyvä. Olen yhtä mieltä siitä, miten näette eri kohtia, mutta joidenkin toimenpiteiden osalta, jotka liittyvät kuluttajasuojaan, energiaköyhyyteen tai energiayhteisöihin, ne ovat asioita, joita pitäisi edelleen vahvistaa. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne siinä, että voidaan vaihtaa tarjoajaa 24 tunnin aikana. Minusta se olisi asianmukainen mitä tulee tällaisiin vertailuvälineisiin, siinä jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus myöskin tehdä kunnianhimoisemmiksi näistä vert- näitä vertailuvälineitään. Tässäkin tuen teidän lähestymistapaanne. Se, että on vähimmäisvaatimuksia, on joitakin asioita, jos olemme eri mieltä, energiaköyhyys esimerkiksi, siinä te lähdette liikkeelle enemmän kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin. Ja minusta tässä direktiivissä meidän pitäisi myöskin sisällyttää pitäisi mitä sisältönsä toimia, jossa annetaan enemmän suojelua talouksille, jotka kärsivät energiaköyhyydestä, sitten säädellyt sähkön hinnat siinä ei ole mitään markkinalähestymistapaa. Haluamme vahvistaa toisaalta tätä tilannetta eh, köyhien energiaköyhyydestä mutta toisaalta tässä ei ole mitään järkeä näissä säilyissä hinnoissa, koska loppuviimeisessä pankinjohtaja maksaa saman hinnan kuin kampaaja, ja siinä ei ole mitään järkeä. The top Ymmärrän, aihe on erittäin tärkeä. Jos te kaikki puhutte minuutin tai kaksi minuuttia kauemmin, mutta nyt olette puhunut jo hyvin paljon kauemmin. Olen pahoillani. Außergerichtliche Streik Kistojen ratkaisu tuomioistuin ulkopuolella on myöskin hyvin tärkeää. Haluaisin säilyttää sen niin kuin se oli aiemmassa direktiivissä. Tämä tieto liittyvät kysymykset, joita työstää uudestaan, ei voi olla, että on vain ensin kansallisia ja sitten eurooppalaisia tietomuotoja, formaatteja. Nämä olivat ehkä olennaisimmat kysymykset aivan lyhyesti, jotka ovat tärkeimpiä minun kannaltani katsotuna. Kiitoksia. Okei, okay, okei. Okay. Um, next speaker. Kiitos ja herra Krasnodemski seuraavaksi. Dziękuję panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin muiden lailla kiittää herra Karinsia. Hänen ehdotuksensa ovat kovin mielenkiintoisia, älyllisesti myös hyvin johdonmukaisia. Siellä on useitakin asioita, joissa voimme puhua yhdellä äänellä. Esimerkiksi RCC on yksi esimerkki. Mutta yleisesti ottaen on kyllä sanottava, että en ole aivan samaa mieltä lähestymistavan kanssa. Kun ajatellaan, mikä on omaksuttu mietinnössä – Eli käytetään termiä markkina niin kovin usein tämmöisellä alueella. Kyse on kuitenkin alasta, joka perustuu paljon tukiin. Markkinoilla on aika rajallinen rooli. Esimerkiksi kun ajatellaan energiaa, joka on saatu uusiutuvista lähteistä, ja kun komissio on siinä sitä mieltä, että tarvitaan sääntelyä, mutta se on tavallaan myös poliittinen tai oikeastaan ideologinen hanke yhtä lailla, kun halutaan puhdasta energiaa käyttää. Lisäksi siellä on muitakin tekijöitä, joiden kanssa on vaikea olla samaa mieltä. Kapasiteettimekanismi esimerkiksi. Energiamarkkinat ylipäätään, samoin tukkuhinnat. Lisäksi myös kysymys joka liittyy toimivaltuuksiin EU-tasolla. Ja tämän lisäksi vielä myös tarjousalueet. Mutta varmasti voimme kuitenkin yrittää jotenkin löytää kompromisseja. Näin myöhemmin voimme käydä myös jotain tehokkaita neuvotteluja. Bardzo panu dziękuję za wypowiedź. Edustaja Kallas. Thank you very much and uh, thank you to the rapporteur. Kiitokset ja kiitokset esittelijälle. Nämä ovat aika isoja asiakirjoja. Meillä on aika vähän aikaa, niin painotan tässä ehkä nyt muutama kohta. Kaiken kaikkiaan mielestäni Nämä luonnokset painottavat tässä komission markkinalähestymistapaa ja tämä on tärkeää, koska markkinavääristymät heikentävät markkinoita ja tämä johtaa siihen, että energiakustannukset nousevat. Siksi minä tuen myös esittelijää, mitä hintojen sääntelyyn tulee tai energiaköyhyyteen tulee. Tässä myös vaihtaminen nopeuttaa kuluttajan näkökulmasta. Tämä on hyvä asia. Sitten valittelen sitä, että tämä vaihtaminen tapahtuu vasta vuodesta 2025 eteenpäin. Sen täytyisi tapahtua paljon nopeammin. Tuen myös esittelen kantaa, mitä kapasiteettimekanismeihin tulee – Tämän täytyy olla selkeästi lainsäädännössä. Ihmettelen sitä, että miksi esitteli käyttää tässä 550 gramman rajaa vasta viiden vuoden kuluttua. No sitten nämä aggregaattorit. Tuen tässä tätä yleistä lähestymistapaa, mutta en nyt oikein ymmärrä tätä korvauskohtaa, ymmärrän, että niiden täytyisi olla vastuussa, mutta jos ymmärrän prosessin nyt oikein, niin ne myymät sitten kysynnän mukaan ja sitten kysyntää vähennetään seuraavana päivänä. Jos tätä, ei tuoteta tätä säästettyä energiaa, joten eihän tässä ole tarvetta kompensaatiota, mutta kyllä minä tässä tasapainottamista tuen. No sitten alueellinen yh- yhteistyö. En usko, että tätä yhteistyötä voidaan vahvistaa, jos näillä koordinointikeskuksilla ei ole päätäntövaltaa. Me tiedämme, missä pullonkaulat ovat. Eli siellä, missä yhteistyö toimii, niin me emme tarvitse, tarvitse sääntelyä mutta ongelma on alueilla, missä yhteistyö ei toimi. Ja päätöksenteon täytyisi olla alueellisilla toimilla ja tietysti nämä toimet täytyy myös toimeenpanna. En tiedä, miten suositukset voivat olla riittäviä, jos me haluamme syventää yhtenäismarkkinoita. Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitos. Edustaja Turmes. Kiitos. Minusta tämä mietintö on teknisesti hyvin kirjoitettu. Onnittelut siitä. Sinä on liberaali lähestymistapa, mutta joskus hiukan uusliberaalikin itse asiassa. Hyviä ehdotuksia, liittyvät kapasiteettimekanismeihin ja myöskin tähän vakausreservi, joka on helppo järjestelmä, joka liittyy tähän 550, mutta heikennetään eurooppalaista ulottuvuutta alueellisessa yhteistyössä ja myöskin näiden tarjousvyöhykkeiden, tarjousalueiden mutta uudet, me heikennetään myöskin uusia toimijoita. Ja tätä minä en oikein ymmärrä, miksi me vahvistaisi tätä näiden tuojia, jotta saadaan lisää aktivointia kansalaisten ja yhteisön kannalta heikennetään myöskin energiayhteisöjä ja heikennetään investointeja uusiutuvan energiaan – sitä että kovin pitkälle tämä on tällainen muutos, joka on askel taaksepäin minun mielestäni. Mistä lähtien me politiikan toimijat olemme, mut, heikentämässä tällaisia hajottamassa tehtyjä investointeja. Yleensähän me torjumme tällaisen tämän vastuun ää, tasapainottaminen. Jos kaikki markkinat olisivat sellaisia, että niissä olisi yhtä paljon markkinatoimijoita kuin Saksassa voitaisiin antaa suurempi tällainen suurempi tasapainottamisvastuu uusiutuvien energian osalta, mutta myöskin Saksassa pieniä toimijoita suojellaan siksi, että Saksan viranomaiset vuosien kehityksen jälkeen uskovat edelleen, että markkinat eivät ole riittävän hyvät, jotta saadaan kaikki yksilöt kantamaan vastuunsa, ja tätä täytyy suojella pieniä toimijoita, kuten komissio on esittänyt, ja mitä tulee tähän uusiutuvan energian samantavaan, mutta markkinat eivät ole vielä valmiit. Me emme voi vain tehdä tällaista yksinkertaista ratkaisua. Meillä on päinvastainen logiikka, eli toisaalta kun markkinat ovat valmiit, milloin ne ovat valmiit, eikä epävirillä tavalla tässä nyt aseteta markkinoiden armoille uusiutuvia. Ne merkitsevät ottamista, korkeampia pääkumakustannuksia, korkeampia kustannuksia ylipäätään ja investointia pitää saada 9 plussaa lisää uusiutuvien, uusiin energioihin. Mitä sitten puhutte myöskin yhdestä ulottuvuudesta, jossa te ette ole kyllä hoitanut tehtävänne oikein, eli oikeudenmukaisten markkinoiden luomiset. Missä on esimerkiksi energiamarkkinoiden altistuminen, joka liittyy ydinvoimaan, se ei näy tässä ollenkaan. He eivät mm, aseta rahaa sivuun sul- toiminnan lakkautumista varten, joten missä se, missä se ei näy täällä missään. Sitten tämä tukku ja vähittäismyynti, tämä kysymys. Meillä oli eilen mielenkiintoinen paneeli tästä asiasta. Virolainen äh, johtaja, mitä hän sanoi eilen? Me olemme menossa kohti älykkäitä mittareita, saamme paljon tietoa, mutta se asia, joka todella on saanut virolaiset maksamaan vähemmän, on yläraja, marginaali, johon jossa tuote voi myydä kalliimpaa sähköä nettomarkkinoille. Eli tämä on se asia, josta pitäisi puhua. Haluammeko päästä eroon säilyistä hinnoista? Minusta meidän pitää estää pelaaminen. Ja pelaaminen, jota on edelleen huolimatta kaikista ponnisteluista, on sitä, että, että ei ole mitään takuuta sille, että vähittäismyyjät voisivat hyötyä siitä, että on vähemmän valistuneita tai vähemmän tai hiukan laiskoja kuluttajia, jotka eivät hyödynnä markkinoiden mahdollisuuksia. Ja sitten vielä lopuksi. Turvallisuusjärjestelmä, se tulee olemaan hyvin pitkälti hajautettu. Suurimmassa yhteyksissä tapahtuu, tapahtuu nimenomaan jakeluverkon haltijoiden tasolla. Ja need also discuss about what was also mentioned yesterday by the CEO of the Estonian grid is the neutrality. No tämä no, neutraalius, eh, koska me halua uusia oligopoleja. Very much. And on behalf of... Kiitos. Jerova Erstin puolesta nyt puhuu seuraava edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Varjosittelemme Korne Ernst ei päässyt tänne tänään, eli olen hänen tilallaan. Haluaisimme tästä ottaa esille sen, että EUn energiajärjestelmien alueellistaminen on tärkeä, jotta voidaan taata järjestelmän kestokyky ja toimintakyky. Nyt se on jäsenvaltioiden, jos se olisi jäsenvaltioiden alussa, se olisi kalliimpaa ja pirstaloituneempaa. Siksi olemme kiitollisia komission ehdotuksesta luoda ROC. Mietintöluonnos luonnos poistaa nämä kokonaan ja olemme sitä mieltä esittelijän pitäisi pitää kiinni komission ehdotuksesta. Olemme kiitollisia siitä, että mietintöluonnoksessa todetaan, että kapasiteettimekanismi pitäisi ottaa käyty vain viimeisenä mahdollisuutena. Ja sen valtioiden pitäisi myös kertoa ja perustella, miten käyttävät muita toimenpiteitä. Varastointia, kysyntäpuolen vastausta, niin, että voidaan puutteet korjata. Olemme kiitollisia myös siitä, että esittelijä pitääkin komission ehdotuksesta ottaa käyttöön kelpoisuusehdot kapasiteettimekanismin osallistumiselle 550 grammaa O2-päästöjä kilowattituntia kohti, mutta on tarpeen kuitenkin huomioida kaikki voimalat, joita nyt on, ei pelkästään uusia, ennen kuin tämä tulee voimaan. Viimeisenä, mutta vähimpänä asiana täytyy puuttua silloin, kun on ylikapasiteettia ja järjestelmä joustamaton. Tähän ei ole puututtu, ei komission erotuksessa sen paremmin kuin mietintöluonnoksessakaan. Koska ETS EUssa ei anna hintasignaaleja, että päästään eroon hiilestä, meidän täytyy jotenkin puuttua joustamattomaan kapasite- ylikapasiteettiin. Hiilestä luopuminen täytyy hoitaa kunnolla niin, että se ei siirtymän aikana vaikuta työntekijöihin ja yhteisöihin. Mitä tulee sitten yhteisiin sääntöihin ja direktiivin olemme sitä mieltä, että meidän täytyy säilyttää etuasema pääsyyn verkossa. Mietintöluonnos kuitenkin poistaa komission ehdotuksen, että olisi tällainen mahdollisuus etuasema uusiutuvilla energialähteillä. Emme voi olla samaa mieltä tämän ehdotuksen kanssa. Taanehtivat muutokset liittyy myös kustannustehokkaaseen energiasiirtymään. Investoijien täytyy pystyä luottamaan vakaisiin sääntelypuitteisiin. Direktiivissä tarvitaan enemmän selvennystä energiayhteisöihin. Meidän mielestämme tätä ei ole mietintöluonnoksessa. Meidän täytyy selventää myös paikallisten energiayhteisöjen määritelmää, selventää niiden asemaa, jos toimivat verkostossa, ja taata, että kansalliset sääntelijät takavat yhtäläiset toimintaedellytykset energiayhteisöille, lisäävät läpinäkyvyyttä kuluttajille – kun on kyse vihreistä tarjouksista. Kiitos. Uh, thank you very much, colleague. And... Kiitos, edustaja Tamburano EFDDn puolesta varjoesittelijä ja koordinaattori. Kiitos, me olemme samaa mieltä esittelijän tarkoituksen kanssa luoda kirjaimellisesti tasapuoliset markkinat niin, että päästään ilmastotavoitteisiin, niin että hinnat olisivat kilpailukykyisiä kuluttajia kuitenkin ne taataan kuitenkin toimintavarmuus, toimitusvarmuus. Mutta haluaisin muistuttaa kuitenkin, että totta kai ihmisten on oltava keskiössä, ei markkinoiden. Markkinat ovat vain väline, jotta voidaan päästä viime kädessä tavoitteeseen, että yleistä hyvää voidaan takaa kaikille yhdenmukaisesti huomioiden kansanterveys, ilmasto ja ympäristö. Emme voi sallia, että markkinat jälleen kerran ovat ikään kuin jumalallinen voima näin keskeisellä alueella, joka koskee koko inhimillistä toimintaa, kuten nimenomaan sähköä. Siksi tarvitaan todellisia yhtäläisiä toimintaedellytyksiä kaikille toimijoille. Se merkitsee kuitenkin sen, että täytyy huomioida eri toimijoiden toimintakyvyn, jotta päästään tavoitteisiin. Ei samoja sääntöjä kaikkien kohdalla, ikään kuin sokeasti noudattaen. Mielestäni tässä on liikaa suosittu suuria toimijoita, perinteisiä toimijoita, ja se on asettanut pienet toimijat Euroopan asemaan, ja näin on estetty asetettu heidän osallistumiselleen. Ja siinä oikeastaan hidastetaan tätä välttämätöntä prosessia kohti uusiutuviin energialähteisiin pieniä toimijoita on paljon muun muassa yhteisöjen parissa. PK-yrityksiä on paljon myös mukana ja niiden asema täytyy olla keskeisempi. Siitä on hyötyä sosiaalisesti ja taloudellisesti myös omilla alueillaan. Toimijat tähän asti ovat olleet ilman ne tukia, joita on annettu fossiilisille lähteille. Ja se on vääristänyt koko järjestelmää. Ja nyt olisi korvausmekanismi tarpeen, että kaikki ovat samassa asemassa. Markkinasäännöt eivät ole koskaan sisältäneet kunnon laskelmatapaa, jota voidaan huomioida sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Sosiaaliset kysymykset ovat tärkeitä, myös maahanmuuttokysymykset, jotka liittyvät monesti ilmastosta. Because our... Voisitteko hieman hidastaa? Meidän tulkkimme ovat todella loistavia, mutta tätä ei kyllä nyt pysty kunnolla tulkkaamaan, koska puhutte niin nopeasti. Uusiutuvat ovat huonommassa asemassa kilpailun kannalta, ovat olleet jo kymmeniä vuosia. Ja, ja nämä säännöt eivät korjaa tilannetta. Kun, kun on kyse perustalotusta, tekniikasta, jotta päästään ilmastotavoitteisiin, myös geopoliittisiin tavoitteisiin. Siksi esittelijää kollegaa ja kehottaisin miettimään, että siinä olisi etuasema uusiutuvilla energialähteillä, varsinkin pienillä toimijoilla. Jos tämä poistetaan, se johtaa siitä 10 prosenttia hiilidioksidipäästöistä voitaisiin paremmin huomioida. Jos tällaista halutaan, niin tiedämme, että uudet säännöt olisivat myös toimintakelpoisia. Me olemme sitä mieltä, että ei ole hyväksyttävää, että esittelijä heikentää komission ehdotusta, että siellä tällaisten sääntöjen taannehtivuus poistettaisiin liittyen investointeihin, joita on seurattava ja valvottava. Ehkä kaikki investointit ole samanlaisia. Fossiilisiin ja ydinvoimaan sijoitetaan paljon enemmän. Sitä paitsi meidän täytyy jättää koskemattomiksi ne poikkeus, jotka liittyvät pieniin toimijoihin, on erittäin olennaista. Ja komissio sanoo, että ei tulisi hallintoon rasitetta tarpeettomasti joidenkin toimijoiden harteille. Tämä koskee perheitä, energiayhteisöjä ja pk-yrityksiä. Se, että ehdotus poistettaisiin, estäisi pieniä toimijoita uusiutuvien energioiden parista tulemaan mukaan. Lisäksi siellä on myös sääntöjä, jotka esittele poistaa niin, että huomioitaisiin paremmin erityispiirteet energiayhteistyössä, kun tasausjärjestelmiä kehitellään. Ja todellakin esittelijä halusi tämän poistaa, ja se johtaa syrjintään osallistumisen osalta. Lopuksi me emme ole samaa mieltä korvauksista, joita annetaan ostoyhteenliittymillä. Me olemme sitä mieltä, että ei voida säilyttää sitä, mitä on aikaisemmin ollut, vaan katsoa tulevaisuuteen ja tähdätä tulevaisuuteen huomioiden menneisyyden virheet. Thank you very much, colleague. Kiitos. Sitten edustaja Niebler. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää kollega Karinsia hyvästä ehdotuksesta. Olen monien kysymysten kanssa samaa mieltä näissä ehdotuksissa, mutta on varmasti myös kysymyksiä, joista meidän täytyy keskustella. Kolme asiaa aivan lyhyesti. Kapasiteettimekanismi. Ensimmäisenä ennen kaikkea artikla 23 kohta 4. Haluaisin poistaa tämän kohdan, koska minä en pidä tästä, että sekoitetaan toisaalta kapasiteettimekanismi ja sitten ilmastonsuojeluvaatimukset. Ja olen iloinen siitä, että tämä poisto on otettu huomioon, mutta sitten tarkistuksessa 63 sitten tämä ehdotus otetaan taas mukaan. Eli sen kanssa en ole samaa mieltä. Olisin kiitollinen, jos voisimme keskustella siitä vielä. Ja sitten tämä eurooppalainen arviointi liittyen siihen, tarvitsemmeko kapasiteettimekanismia. Siinäkin minulla on pieniä ongelmia, mutta luen tämän nyt vielä tarkkaan ja sitten voimme varmasti syventää tätä vielä keskustelussa. Sitten mm, nämä ROC, alueelliset yhteistyökeskukset. Minä pidän tästä koordinointiehdotuksesta. En ymmärtänyt lainkaan komission ehdotusta ja mikä siinä olisi ollut lisäarvo, koska siirtoverkon haltijathan tekevät jo yhteistyötä alueellisella tasolla. Ja tästähän tulisi vain monimutkaisempi, eli mielestäni tämä on hyvä kompromissi. Ja sitten vielä viimeinen kohta, artikla 13, tarjousalueet Mielestäni tässä on tehty hyvä tarkistus. Herra Karins on sen tehnyt. Eli ne jäsenvaltiot, joita tämä koskee, yrittävät tietyn aikarajojen puitteissa saada sovun aikaa, mitä tarjousalueeseen tulee. En hyväksy sitä, että komissio määräisi tässä, ja siksi mielestäni esittelen ehdotus on hyvä. Kiitos. Mm, thank you very much. Kiitos. Edustaja Lewandowski. Uh, thank you. Kiitos. Christianis ja eräät muut puhujat ovat pitäneet hyvänä sitä komission tällaista pakettisuuntautumista lähtemistä ja minäkin pidän tämänä kriittisenä, kriittisesti näkisin päästö, suoritusstandardi. Tämä on asia, jonka toistaa meidän esittelemmekin tarkistus 63, jossa puhutaan 50 grammasta hiilidioksidia kilowattitunnin kohdalta. Tämä käytännössä eliminoi suurimman osan kapasiteettiyksiköistä minun maassani tulevasta pääomamarkkinamekanismista myöskin Myöskään tämä siirtymävaihe ei tule auttamaan. Pitäisi, tämä johtaa siihen, että tulee lisää kaasun, kaasua käyttäviä yksikköjä, joka johtaa riippuvuuteen tuotantikaasusta Näin ei ole pelkästään puolessa monissa maissa. Ja tämä johtaa korkean tason kapasiteettiin, se kapasiteetti johtaa myöskin korkeampiin hintoihin kuluttajille. Puola pyrkii kovasti siihen, että se saa saavuttaisi ilmastotavoitteet puhtaan hiilen, puhtaan hiilen teknologian kautta, mutta se ei ole mahdollista, jos on tämän tyyppinen standardi. Kiitos. Uh, thank you very much, colleague. Kiitos. Blanco López. Muchas gracias, presidente. Quiero felicitar. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että on, halutaan kunnianhimoisemmat puitteet sääntelylle. Mutta yksi kommentti kuitenkin, joka liittyy kapasiteettimekanismiin. Me tiedämme, että me tarvitsemme varakapasiteettia silloin, kun on kyse vaihtelevista lähteistä uusiutuvissa. Se ei saa olla tekosyy kuitenkin että tässä saastuvia energialähteitä tuetaan. Lisäksi minä uskon, että on virheellistä poistaa etuoikeusasema uusiutuville energialähteille. Komission ehdotus on sen säilyttävä. Ainakin pitäisi huomioida erityispiirteet, joita on pienillä voimalla, jotka käyttävät uusiutuvia energialähteitä, kuten myös sellaisia, jotka ovat tilanteissa, jotka eivät markkinoilla voi kilpailla. Lisäksi meidän täytyy taata, että etusijalle ei mene sähkötuotannossa se, joka käyttää saastuvia energialähteitä ja ne haittavat puolestaan uusiutuvia energialähteitä. lisäksi on syytä tunnustaa, mikä merkitys on yhteisverkoilla. Se on tärkeä lähtökohta, että voidaan kehittää sisämarkkinoita energia-alalla niin, että ne integroituvat Iberian Niemima ja Espanja on hyvä tästä eristäytymisestä. Lisäksi tämä direktiivi huomioi myös tarpeen suosia, suojella kansalaisia, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Minä uskon, että meidän täytyy paremmin selventää niitä toimia, jotta voidaan huomioida myös energiaköyhyys. Thank you very much. Madame de Castillo. Sí, eh, muchas gracias. De Castillo. Darle enhorabuena. Kiitos. Haluan kiittää Christian Scanisia esityksestä, jonka hän on tehnyt. Minäkin onnittelen tästä markkinasuuntautuneisuudesta, mutta se asia, jota täällä juuri esitti herra Blanco, se, että kaikki tämä tapahtuisi tarvitaan välineitä, jotka mahdollistavat tämän kehityksen. Toisessa pelkästään pari asiaa, jotka pohdituttavat eh, Iberian, niin että tarvitaan eri yhteyksiä, jotka mahdollistavat energiavirran, mahdollistavat sen, että hinnat eivät eivät vaihtele liikaa. Tässä mielessä on puhuttu tästä säädöksistä, mutta todellakin ongelmia, joissa tarpeellisia verkkoyhteyksiä eri maiden välillä. Myöskin nämä kapasiteettimekanismit, jotka osalta liittyvät resurssien arviointiin, täytyy ottaa myöskin huomioon tilanne maissa, jotka ovat huonosti yhteydessä muihin. Uskon, että ja täytyy etsiä ratkaisua sellaisella mallilla, joka houkuttelee yhteyksien äh, kehittämistä, koska ongelma, joka nousee, jos on maisia, joiden täytyy olla tällaisia yhteyksiä tai markkinoita, jotka ovat hyvin erilaisia energian osalta, mutta joissa ei ole samoja intressejä. Se on viime kädessä tämä yhteisön rakentamiseen niin ei tartuta sitä hidastetaan niin, että ei koskaan voida saavuttaa tavoitteita, jotka liittyvät vuoteen 2020. Eli siis kaikki merkitsee tämä paketti, hallinto, samoin kuin tämä, mistä nyt on kysymys, on se, että merkitään itse se ratkaisu, jolla kannustetaan taloudellisella ja tehokkaalla tavalla kehittämään yhteysverkkoja sellaisella tasolla, jolla niitä todella tarvitaan. Thank you very much, madam. Kiitos. Olkaa hyvä. Eh, ja bych chtěl poděkovat panu kolegovi Karinšu. Kiitos. Haluaisin kiittää kollegani herra Karinsia. Koordinointi on tässä oikea termi, jota pitäisi käyttää. Siirtoverkon haltijoista pitäisi tulla koordinointikeskuksia. Muuten me muutamme jotain, mikä jo toimii ja se ei koskaan ole hyvä asia. Parhaat käytännöt näyttävät, että jos meillä on jotain, joka toimii ja jos me sitä muutamme, niin silloin kaikki murenee. Mitä sitten markkinoihin tulee? Kaikkien täytyy pystyä saamaan sähköä Tämä on poliittinen päätös. Ihan sama puhutaanko Baltian maista, Puolasta tai muista maista. On aina kalliimpaa toimia uudella tavalla. No, minun ei tarvitse olla nero tehdäkseni tällaisia äh, laskutehtäviä. Tämä on nyt varmastikin väärin ymmärrys. Jos on kriisi, täytyy sanoa, mitä priorisoidaan. Jos on kaasukriisi Balkanilla, niin tietysti tärkeintä on, että ihmisillä on lämmitys, toimiva lämmitys. Ja sen jälkeen tulevat sitten vasta julkiset rakennukset ja kolmantena sitten kaikki muu prioriteetit ovat aina selkeitä. Siirtoverkon haltijoiden täytyy olla koordinoijia. Ja Tsekeissä suurella yrityksellä on ollut omat energiakeskuksensa ja nyt eh, jakelevat sähköä, sähköä. Tämä on niin tyypillinen koordinointitehtävä. Mutta tämä nyt ei kuitenkaan ole hallituksen vastuulla. Eli meidän täytyy tehdä selkeä ero. No sitten kapasiteettireservit. Me tarvitsemme suuria reservejä esimerkiksi Saksassa. Tilanne saattaa olla erilainen eri maissa, mutta kuitenkin täytyy aina olla mahdollisuus toimia sähkö katkotilanteessa. Eli ehkä on tärkeää ottaa myös tämä asia esille mietinnössä, jos aurinko ei paista, jos äh, ei tuule, niin silloin nämä voimalat eivät toimi. Kiitos. TG Energy pääjohtaja Borkart. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aluksi yleisempi kommentti liittyen kumpaisenkin mietintöön. Olen aivan samaa mieltä Claude Trumersin kanssa, kun hän äsken totesi, että molemmat mietinnöt ovat teknisesti erinomaisesti hoidettu, mutta ei pelkästään niin, vaan koko lähestymistapaa molemmissa mietinnöissä selvästi osoittaa, että mietinnöt menevät kilpailuvetoisempaan suuntaan, markkinavetoisempaan suuntaan, ja näin tarvitaan suojella enemmän kuluttajille. Tästä olemme toki samaa mieltä. Suomi on ollut johtotähtenä meidän ehdotuksessamme. Sitten viimeisenä, mutta vähimpänä, on nähtävissä näissä mietinnöissä ja tarkistuksissa jotain uusiakin ajatuksia tai mahdollisten ratkaisujen alkioita – Tämä pitää paikkansa ainakin niissä tarkistuksissa, jotka liittyvät tarjousalueeseen. Mielestäni hyvä tarkistus. Se nimittäin huomioi sen, että tarjousalueiden hahmottelu ei ole mitään tekniikkaa pelkästään, vaan siinä on poliittinen luotuutensakin. Sekin minusta on ihan hyvä ajatus, että jäsenvaltiot saavat ensin mahdollisuuden sopia hahmottelusta ja jos ei se onnistu, ja sitten viime kädessä komissio sen hoitaa. Totta kai täysin tuomme myös sitä, että kapasiteettimekanismia kehitellään entisestään. Tästäkin tähdätään sitä, mitä esittelee itse totesi. Hän vahvistaa komission ehdotusta. Nyt nähdyt tarkistukset todellakin vahvistavat meidän edutustamme. No ei se kaikki niin ruusuusta ole kuitenkaan. nämä alueelliset operatiiviset keskukset tai yhteistyökeskukset, kuten hän niitä kutsui. Hyvä muuten, että löytyi oikea termi, koordinointikeskus, RCC, niin mekin ajattelimme aluksi, mutta pieleen meni. Niitä kutsuttiin operatiivisiksi keskuksiksi, ROCiksi, annettiin vaikutelma, että kansalliset TSO eivät hoitaisikaan näitä asioita, vaan nyt tulisi ikään kuin ihan top uusi elin, alueellinen keskus. Se ei koskaan ollut meidän tarkoituksenamme. Siksi olemme sitä mieltä, että kun meillä on uusi termi, olemme lähempänä todellista tilannetta. Sitten toinen ongelma tietenkin on, kuten on kuultu keskustelussakin jo, tehtävät. Meidän ehdotuksemme meidän mielestämme vastaa mesittelijän ehdotusta. Riskiin valmistautuminen tietenkin on nyt jään ulkopuolelle. Siitä olen sanonut jo tarvittavat sanat. Ja sitten vielä vallanjakoa. Päätöksentekovalta. Juristina minä hämmästyttää yksi asia tässä. Meidän, kun me tässä on eroteltu suositus, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus tehdä poikkeus ja sitten on muut suositukset. En ymmärrä, mikä ero tässä on. Kehottaisin esittelijä miettimään vielä kertaalleen. Ehkä pitäisi sanoa, että nämä kaksi tehtävää, suositukset mahdollisine poikkeuksineen – toimitusvarmuuden takia, pitäisikö sitä kutsua päätökseksi, jossa on mahdollisuus järjestelmän turvallisuuden vuoksi poiketta ja muut ovat vain muita suosituksia, eivät oikeudelliset sitovia. Vielä lyhyesti ensisijainen pääsy, mitä Werner Blanco Lopez ja Turmes totesivat, minusta komissio on löytänyt oikean tasapainon ehkä sitten menee vähän liian pitkälle tällä haavaa, ja tässä tuen sitä, mitä herra Turmes totesi nyt tänä aikana, kun meillä ei ole täysin mittaisen markkinoita toiminnassa. Täällä mainittiin myös varastointi, siitä olen samaa mieltä, mutta kysyisin, miksi on eri muotoilu, kun on kyse DSOsta ja sitten TSOsta varastoinnin kohdalla? Minä uskon, että jakeluverkon haltijoiden kohdalla muotoilu on oikean osunut. Siinä selvästi tuodaan ne ilmi, että varastointin omistajuus, omistus rajoituu vain siihen, joka liittyy siihen teknisesti ja markkinoilta sitä ei saa, kun sitten taas siirtoverkon haltijoilla on aika väljä termi varastointi on keskeinen osa siirtojärjestelmää. se tämä nyt voi tulkita hyvin monellakin tavalla. Sitten vielä muutama kommentti liittyen toisen mietintöön tai direktiiviin. Tässä olemme kovin kiitollisia esittelijän ponnisteluista lisätä kuluttajasuojaa. 2025 on hyvä päivämäärä Ehkä on hyvä valmistellakin. Ja sitten riippumattomia vertailuarvioita, laskutustiedot selkeät ja niin edelleen. Kaikkea tätä voimme tukea. Säädellyt hinnat. Siinä varoituksen sana ihan kokemuksesta. Kun komission pääosastolla pyritään taivuttelemaan – jäsenvaltio luopumaan säännöllistä hinnoista mennä uuteen järjestelmään Romania Bulgarian kohdalla lähinnä. Ensin loimme vakaan järjestelmän suojataksemme haavoittuvia kuluttajia ennen kuin ruvetaan vapauttamaan mitään. Ja kun näin tehdään, tarvitaan siirtymäkaudella myös sosiaalisia, sosiaalista hinnoittelua. Ei noin vain yön yli voi luoda, kun ajatellaan sosiaalipolitiikkaa. Tämä kuuluu myös sen piirin toki välineitä ja järjestelmiä. Tarvitaan aikaa. Sosiaaliset tariffit siirtymäkauden aikana ovat hyvin tehokkaita tässä yhteydessä. Sosiaalinen hinnoittelu on siirtymäkauden toimi ja sitten se johtaa puolensa sosiaalipolitiikkaan. Sitten voidaan vapauttaa. Näin me tekisimme. Herra Tuomis totesi, että ei hintoja pitäisi säännellä, vaan katteita. Näin tekeekin jokin jäsenvaltio, mutta kysyisinkin, entä miten saadaan markkinasignaalit kohdalleen investoinnille, jos säännellään katteita? Yksi tavoitteistamme on luoda myös oikeita markkinasignaaleja investoinneille. Kysyntäpuolen reaktio. Tämä on aika mielenkiintoinen, koska olen käynyt tämän läpi. No, korvauksia vai ei. No, me olemme sitten valinneet niin, että ei korvauksia, mutta kansallinen sääntelijä voi, jos on hyvät perustelut, huomioida myös se. sitten kääntää sen nurin perin. Ei korvauksia kyllä, ellei ole syitä antaa niitä. Minä uskon, että ja miksi me valitsimme nimenomaan tämän vaihtoehdon, ei korvauksia, periaatteena siitä syystä, että jos sen käytetään nurinpäin, kuten mietinnössä, estää ostoyhteenliittymiä tulemasta markkinoille. Ja me emme saa sitten kysyntävetoisia järjestelmiä, jotka ovat avoimia ja houkuttelevia kaikille. Meiköhän tämä nyt riitä. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että on tullut esille paljon mielenkiintoisia uusia ajatuksia, mielenkiintoista kehittelyä kumpaisessakin mietinnössä. Komissio ylipäätään on samaa mieltä tästä rakenteesta ja lähestymistavasta, jonka on valinnut ei pelkästään esittele, vaan mitä minä nyt kuulin myös keskustelusta. Suurelta osin se vastaa meidän ajatusten. Kiitoksia. Thank you. Kiitos pääjohtaja. Tämä on todellakin loistava mietintö, niin monet sanoivat, mutta teidän tulisi kuitenkin muuttaa aika monta asiaa teidän loistavassa mietinnössänne. Kaikki onnittelivat ja sanovat, että se on hyvä mietintö, mutta nyt sitten täytyy tehdä muutoksia. Mitäs mieltä siitä olette? Erinomaisia kommentteja sanoisin minä mutta kun kuuntelee sitä, mitä täällä sanotaan, jotkin ehdotukset olisivat parannuksia, jotka toisinaan menevät toisiaan vastaan, siis keskenään ristiriitaisia. Meidän pitää todellakin päättää yli poliittisten ryhmien, haluammeko me todella tukea ja vahvistaa suuntaa, josta komissio puhuu. Eli että saadaan markkinat myöskin tähän sähkötilanteeseen, koska todellisuudessa meillä ei ole eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Meillä on hyvin pirstaleinen tilanne, jossa faktat todellisuudessa ovat hyvin näköisiä. Espanjassa on paljon uudisiutuvien potentiaalia, mutta se ei pysty viemään tätä energiaa, koska ei ole yhteyksiä fyysisesti Ranskaan. Ranskassa on järjestelmä, joka on kehitetty 30-40 vuotta sitten, jossa on voimakas ydinvoiman rooli, joka ei toisaalta ole kovinkaan joustava, joten ehkä voisi olla jotakin vastarintaa siinä, miten joustavat suhtautuvat joustamattomiin, koska joskus tämä Espanjan aurinko voisi olla todella uskomattoman halpaa, ja se voisi johtaa tietysti tulojen menetykseen, joka muualla johtaa vastarintaisten Saksan tilanne, pidätte siitä tai ette, Kysymys on eteläisen, pohjoisen ja etelän välillä. Pohjoissa tuotetaan paljon ja etelässä kulutetaan paljon. Nämä fyysiset faktat eh, riittävät myöskin yhteisöjen vastarintaan. Ne eivät halua näitä korkeaääniteyhteyksiä, mutta tämä on muun Euroopan vaikea ymmärtää, koska sähkö päinvastoin kuin kaasu on vaikeaa varastoida – ja se ei välttämättä mene, sinne mene haluamisen menemään. Se kulkee sitä linjaa, jossa on vähiten vastarinta, että tämä reitti on Puolan ja Tsekin tasavallan kautta takaisin Itävaltaan ja eteläiseen Saksaan. Tämä on fakta, mutta tämä tietysti aiheuttaa ongelmia maille, jotka siirtävät tätä energiaa. Jälleen Puola on maa, joka on hiukan samantapainen kuin Ranska, koska Puolassa on paljon joustamatonta tuotantoa, joka perustuu hiileen. Mutta olosuhteet ovat hiukan samanlaiset kenties. Ja komissio on aivan oikeassa siinä, että se osoittaa suunnan, johon halutaan mennä. Ja meidän parlamentissa täytyy vahvistaa tätä suuntaa ei siis ole mahdollista siirtyä päivässä tilanteesta toiseen. Tämä on äh, kysymys sähkömarkkinoista, investoinneista 10-20 vuoden aikana, mutta investoijille on tärkeää ymmärtää suunta. Joten kapasiteettimekanismit, äh, en halua, että annetaan tukea ydinvoimalle tai hiilelle yhtä vähän kuin haluan tukea äh, uusiutuvien energioille. Haluan tehdä tämän täysin puhtaaksi. Siirrytään pois tästä ja siirrytään markkinoihin. Eli vähen, poistetaan tuet. Mutta missään vaiheessa on sanonut, että olisi muutos, joka olisi paluu menneeseen, vaan jäsenvaltioiden täytyy etsiä, miten saadaan, päästään ulos olemista, olemassa olevista summista, että maksetaan seuraavat 10-20 vuotta, ostan, luovutaan näistä nyt. Yhdessä maassa nämä toimii, toisessa kenties ei. Kysymys on suunnasta. Kaikista näistä asioista käydään keskustelua tietenkään kaikille nämä eivät sovi, mutta katsotaan, mitä tulee sitten tähän 550 grammaan. Se aiheuttaa ongelmia niille Euroopan alueille, joilla on kukoistavaa mm, hiilikaivostoimintaa, jossa monet työskentelevät. Se on fakta. Se on asia, joka täytyy ottaa huomioon, kun toimitaan. Ja mitä tulee sitten energiaköyhyyteen, on kaksi lähestymistapaa. Toisaalta voidaan subsidoida hintoja, tukea hintoja, alentaa hintoja toisaalta sitten voidaan antaa tukea yksilöille. Minun mielestäni on parempi, että, että ei keinotekoisesti säädellä hintoja, vaan että annetaan tukea ihmisille, jotka tarvitsevat apua laskujen maksamiseen. Minusta se on parempi tapa toimia. Ja etsin tapoja, mm, niin joilla voidaan toimia niin, että vääristymät mahdollisimman vähäisiä. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssa. Tähän menee aikaa, mutta kyllä me saamme tuloksen aikaan. Thank you. Very much, Kiitos tehdystä työstä. Meillä on hyvä tavoite edessämme. Meillä on maailmanlaajuiset öljymarkkinat, lähes maailmanlaajuiset kaasumarkkinat, niitä rakennetaan, mutta me tarvitsemme myös eurooppalaiset sähkömarkkinat. Tarkistusten jättöpäivä 15. päivä syyskuuta siis tarkistusten jättöpäivä. Ja iltapäivän kokous on Jan 6Q2 salissa, ei siis täällä. No, me olemme nyt todella onnekkaita, koska pystymme lopettamaan tarkkaan kello 12.30. Kiitos. So, thanks a lot.